Seuraavaksi esityslistalla on Bolsin mietintö, kansantalouden tilinpito ja aluetilinpitojärjestelmä. Ja puheenvuoron saa esittelijä Bowles. Olkaa hyvä. National and regional accounts are the cornerstone. Euroopan kansantalouden tilinpito ja aluetilinpitojärjestelmä ovat tärkeitä meille. Kaikki ymmärtävät, että se, että keräämme oikein eurooppalaiset tilastotiedot, on tärkeää, jos ajattelemme talouskriisin alkua ja sitä, että väärät tiedot voivat haitata EUta kokonaisuudessaan. Pitkään on ollut tämän parlamentin tavoitteena parantaa tilastojen laatua ja lisätä Eurostatin toimivaltaa. Eurostat voi olla vain niin hyvä kuin ne tilastotiedot, joita sille lähetetään. Olemme Sixpackissa ja Twopackissa tehneet parhaamme taloudenpidon parantamiseksi ja on sanottu, että julkiselta sektorilta on saatava parempia raportteja vaaditaan hyviä tilastoja, jotta voidaan todella eh, nämä tiedot saada. 2010 meillä oli asetus, jossa oli kaksi liitettä. Yhdessä on luettelo tiedoista, jotka täytyy kerätä. Ne ovat aika itsestäänselviä. Ja toisessa tämä liite A, joka on hyvin tunnettu, tämä eh, tilastollinen eh, tilinpitojärjestelmä on kuvaukseltaan satasivuinen ja juristilingvistit lukivat sen läpi ja toivat tietoisuuteeni useita epäkohtia siinä. Muiden uudistusten lisäksi investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen sekä aseisiin on määritelty johonkin epämääräiseen luokkaan ja sitten jotkut toiset on määritelty kuuluviksi rakennerahastoihin, ne ovat pieniä summia ja vaikuttavat vasta myöhemmin tätä alijäämävaikutusta, sen oletetaan olevan myös hyvin pieni. Kolminkantaneuvotteluissa parlamentin mm, tiimi oli selkeä sanainen. Halusimme laadukasta tilastotietoa, haluamme avoimuutta ja haluamme poistaa kaikki poikkeukset velvoitteisiin. Jotkut pienemmät jäsenvaltiot niillä on resurssiperusteisia syitä sille, että he eivät pysty antamaan samaa volyymiä Eurostatille tilaston muodossa kuin suuremmat jäsenvaltiot, mutta halusimme varmistaa kuitenkin, että nämä poikkeukset pidetään minimissään, niitä koko ajan tutkitaan ja tarkistetaan ja että komissio antaa metodologista tukea niille jäsenvaltioille, jotka sitä tarvitsevat, jotta voidaan mm, sitten tällaiset poikkeukset poistaa, jos niin todetaan. Ja mielestäni tässä tekstissä sitä äh, korostetaan. Äh, ongelmakohta oli, kun neljä suurta jäsenvaltiota ei halunnut antaa eläketietoja niin kuin äh, Sixpackissa oli. Tätä parlamentti ei voinut hyväksyä. Mielestämme tässä haluttiin pimittää Eh, mahdollisesti epämukavaa tietoa julkisuudelta ja me halusimme nyt lehdistön kautta saada tukea tämän tiedon julkisaamiseksi. Miten voimme käydä rehellistä keskustelua julkishallinnollisista menoista, jos siis jäsenvaltiot haluavat piilotella tällaisia epämukavia totuuksia? Kuitenkin neuvottelukierrosten jälkeen saimme sopimuksen syntymään että kaikki jäsenvaltiot antavat myös nämä tiedot. Tämä on hyvä voitto avoimuudelle ja hyvälle hallintotavalle. On muita parlamentaarisiakin saavutuksia tässä ja kiitän varjoesittelijöitä heidän työstään asiassa, jota jotkut pitivät tylsänä, mutta kuten selitin, meillä oli myös innostuksen hetkiä ja se on perustavaa laatua oleva instrumentti, jotta saadaan kunnon taloushallinto meille. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Podocnit komission nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat europarlamentin jäsenet, hyvää iltaa kaikille. Minun on ilo ja kunnia puhua teille komission nimissä kollegani Shemetan puolesta. Shemetahan tästä asiasta vastaa. EKT 2010 ehdotuksen taustalla on se, että uudenaikaistetaan ja tasan ajantasaistetaan eurooppalaista kansantalouden tilinpitojärjestelmää e EKT 95. Kansallinen tilinpitojärjestelmä täytyy olla selväksi, että se on vertailukelpoinen, korkealaatuinen ja antaa erittäin tasan erittäin tarkkaa tietoa jäsenvaltion tilanteesta. Tämä on merkoinen hanke. Kansallinen, kansallisen tilinpidon standardeita nyt määritellään useiksi vuosiksi eteenpäin. EKT 2010 on tärkeä väline kansallista tietoa voidaan käyttää hallinnollisiin tarke- tarkoituksiin, kuten esimerkiksi omien varojen perintään, liian, liian suurten alijäämien yhteydessä, rakennerahastojen yhteydessä ja myöskin kun analysoidaan sitä, millä tavalla jäsenvaltioiden talouspolitiikka on koordinoitu ja kuinka paljon konvergenssi on tapahtunut. Tilinpitojärjestelmän muutokset on tehty asiantuntijoiden tuella ja on otettu myöskin huomioon tilastojen käyttäjät ja niiden laatijata. Katsomme, että ehdotus on hyvin tasapainossa, kun ajatellaan näiden käyttäjien tarpeita ja myöskin toisaalta sitä taakkaa, joka syntyy hallinnolle ja niille henkilöille, jotka vastaavat kyselyihin. kolmikanta neuvotteluiden yhteydessä laadittiin kompromissiteksti Euroopan parlamentin ja neuvoston välille. Sen tarkoituksena on päästä sopuun ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. Me todenteolla tuemme tätä kompromissitekstiä koska se mahdollistaa sen, että komissio voi päästä tavoitteisiinsa tiedonsaannin osalta ja se pystyy myöskin harjoittamaan valvontatehtäväänsä. Johtosan kappale 16 pitää sisällä joitakin elementtejä, jotka minun mielestäni, meidän mielestämme menevät Euroopan parlamentin ja neuvoston ja komission sopimuksen ulkopuolelle, kun on kyse delegoiduista säädöksistä. Komissio toteaa nyt selkeästi sen kannan, että artikla 190 perusopimuksessa täytyy tulkita siten, että se merkitsee sitä, että komissio toimii tässä riippumattomasti, kun se hyväksyy delegoituja säädöksiä. Tämä johdonosa kappale on asetettu asiantuntijoiden tutkittavaksi ja sitä täytyy sopia vielä toimintojen välillä. Tämä tulkintakysymys täytyy hoitaa loppuun. Ikävää, että johdonosa kappale 16 poikkeaa tästä yhteisymmärryksestä. Ja toivon todellakin, että voin nyt lämpimästi kiittää esittelijää Rova Sharon Bausia hänen erittäin syvällisestä panostuksestaan ja rakentavasta lähestymistavastaan koko tämän ehdotuksen yhteydessä. Kiitoksia myöskin erilaisesta yhteistyöstä toimielinten välillä. Uskon, että tämän yhteistyön kavulla on nyt päästy yhteiseen tavoitteeseen ja tällä voidaan luoda erittäin vankka pohja harmonisoidulle ja luotettaville kansallisen tilinpidon tuottamille tuloksille jota sitten hallitukset, päätöksentekijät ja taloudelliset ja sosiaaliset toimijat voivat, yhteiskunnalliset toimijat voivat käyttää hyväkseen. Nyt me keskitämme toimemme siihen, että EKT 2010 pistetään tehokkaasti täytäntöön ja niin tuomme valvomaan sen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Tämä, tämä johtaa siihen, että Luotettava vertailukelpoista tietoa on sitten käytössä. Ja myöskin raportointivelvollisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston suuntaan tässä yhteydessä tullaan toteuttamaan. Komissio katsoo tai odottaa nyt innolla Ekon valiokunnan ja Euroopan parlamentin kanssa käytävää hyödyllistä vuoropuhelua. Tämä on erittäin tärkeää, kun tarkastellaan sitä, miten voidaan saada aikaan korkealaatuista avointa ja luotettavaa kansallista tilinpitotietoa ja muuta kansantaloustietoa järkevän politiikan tärkeiden ja järkevien poliittisten päätösten tueksi. Gracias, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt sitten aluekehitysvaliokunnasta Hybner, yksi minuutti. For years, uh, there has been... Vuosikausia mitään edistystä ei ole tapahtunut Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä ja kuitenkin budjettivastuuta on siirtynyt tälle tasolle hyvin paljon enemmän, ja noin kolmannes näistä menoista hallinnoidaan muilla kuin keskushallinnon tasolla, eli joissa on jäsenvaltiosta lukemaan pitkälti yli 50 prosenttia. Kun tilataan näitä alueellisia tilastotietoja, se on tärkeää, jotta tiedetään, miten julkisia varoja on käytetty, miksi alueiden välillä on eroja, ja jotta voimme saada aikaan täydentävyyttä eri toimien ja eri hallinnon tasojen välille ja jotta voidaan tehdä päätöksiä investoinneista ja parantaa tehokkuutta, kun käytetään vähäisiä julkisia varoja, ja voidaan myöskin arvioida, miten politiikka on vaikuttanut erityisesti kohesiopolitiikan alalla. Tietojen toimittaminen luokittelun perusteella pitäisi olla pakollista, jotta komissio ja sidosryhmät yleensäkin voivat analysoida ja ymmärtää, miten julkisia varoja on käytetty aluetasolla ja myöskin miten tehokkaita ja vaikuttavia ne ovat. Kiitos. Eh, entramos en el turno de oradores que... Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa kansanpuolueesta Stolojan. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. First... Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Bolsia erinomaisesta työstä tässä mietinnössä. Tiedämme hyvin, minkälaisia ongelmia meillä oli makrotaloudellisten tietojen kanssa, joita saimme joistain maista piilotettuja velvollisuuksia ja väärin tai huonosti raportoituja eriä avoimempaa ja tarkempaa tietoa sekä harmonisoidummat säännöt – myös koskien pääkauppakumppaneitamme. Tämä mietintö on pitkän ja menestyksekkään kolmikanta työn tulos ja se vastaa meidän pyyntöömme. Siksi poliittinen ryhmäni tulee tukemaan tätä mietintöä. Kiitän. Kiitoksia sitten sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Puheenvuoron saa Sanchez Presedo, kaksi minuuttia. Presidente. Kiitoksia puhemies. Bolsin ja varjoesittelijöiden tekemä työ, erityisesti Kiklunan työ, jonka puolesta nyt puhun ja jota haluan nyt onnitella siitä, että hänet valittiin Maltan parlamenttiin. Tilastotiedot ovat tärkeitä demokratialle ja ne edistävät julkista keskustelua taloudellisista kysymyksistä ja taloushallinnosta. Me tarvitsemme laadukkaita tilastotietoja, jotka ovat riippumattomia, luotettavia, ja verrattavissa olevia ja oikea-aikaisia, ja joiden avulla voidaan sitten luoda selkeitä aikatauluja. Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä on peräisin 70-luvulta ja siihen liittyy vuoden 1996 asetus. Ja kyse on YK laatimasta järjestelmästä, jota on kehitetty EU:ssa ja tällä tavalla voidaan tarkastella kansallisia tilejä YK luoman järjestelmän pohjalta. Ja uudessa järjestelmässä vahvistetaan eurooppalaista taloushallintoa ja pyritään Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Tarkistuksissa halutaan täydellisempiä tietoja ja otetaan huomioon myöskin luottamukselliset kysymykset. Ja meidän täytyy tehdä metodologista työtä, ympäristökysymyksissä, sosiaalikysymyksissä ja myöskin tutkimuksen ja kehityksen osalta. Ja myöskin on alueellisia tietoja liittyen kohesiopolitiikkaan ja niitä pitää analysoida ja meidän täytyy noudattaa budjettiin liittyviä direktiivejä ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan koordinoida eri alueiden tilanteita. Sosialistinen demokraattien ryhmä on tyytyväinen tässä ensimmäisessä käsittelyssä saattuun sopimukseen ja me tuemme näitä mietintöjä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten liberaalien nimissä puheenvuoron saa Tremosa puolitoista minuuttia. Moltes gracias, señor president. Kiitoksia, puhemies. This report is important. Hyvät kollegat, tämä mietintö on tärkeä, koska se on yksi niistä harvoista, joiden merkityksen komissio on ymmärtänyt alueellisella tasolla Euroopan unionissa. Mielestäni komission pitäisi olla enemmän mukana alueellisen eh, tilastotiedon keräämisessä, jotta saataisiin selkeämpi kuva siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Espanjassa ei ole mitään mm, avoimuuslakia. Kansalaiset eivät tiedä, mikä on julkisten varojen jakauma, keskushallinnon käyttämien rahojen jakauma alueellisesti. Myös alueellinen veronkanto on edelleenkin eh, keskitetty keskushallinnon tasolle. Tämä avoimuuden puuto, Espanj- puute Espanjan mm, valtiossa on nimenomaan johtanut Katalonian irtaantumishaaveisiin ja aikeisiin. Tämän asetuksen liitteessä todetaan, että on analysoitava keskinäiset alueiden riippuvuudet alueilla ja jäsenvaltioissa. Liberaaliryhmä tukee tätä mietintöä ja kiittää Sharon Bowlesia ja muita esittelijöitä tässä. Kiitän. Kiitoksia ja seuraavaksi vihreistä puheenvuoron saa Giegold puolitoista minuuttia. Ja, herr Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Ensinnäkin toteaisin, että on hienoa, että kansantalouden tilinpitoa ja alueellista tilinpitoa koskeva lainsäädäntöä parannetaan. Täällä on myöskin yhteiskunnallisia, tähän tulee mukaan myöskin yhteiskunnallisia ja ympäristöindikaattoreita mukaan. Nyt ei pidä kuitenkaan vaita tietystä asioista, joita ilmeni keskustelun yhteydessä viime kuukausina. Joissakin jäsenvalti- joillakin jäsenvaltioilla oli haluttomuutta saada aikaan avoimuutta kun tarkastellaan niitä riskejä, joita avoimuista saattaisi koitua hallituksille, eläkerasitteet ja muut taseen ulkopuoliset rasitteet, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja niin poispäin. Sixpack yhteydessä päätettiin uusista säännöistä ja myöskin siitä, kuinka kansantalouden saralla pitäisi saada parannuksia aikaan ja avointa, avoimuutta pitäisi lisätä. Avoimuutta ei kuitenkaan ole saatu. Piiloriskejä ja piilovelkaa rahoitetaan mielellään investointien avulla. Ja nyt näitä porsanreikiä on saatu täysin tilkittyä. Ja Saksan kannalta on ikävää, että Saksa, joka muuten aina toimii erinomaisesti, on nyt tässä niiden joukossa, joka on toiminut epäkelovalla tavalla. Ja kysymys kuuluukin, milloin valtiota velvoitetaan toimimaan yhtä tiukkeen sääntöön kun yritykset joutuvat toimimaan. Vuoden loppuun mennessä toivottavasti neuvoston komission kanssa tähän asiaan saadaan enemmän selvyyttä. Kiitoksia sitten EKR-ryhmästä. Puheenvuoron saa Ford, yksi minuutti. Thank you. Government... Kiitoksia. Hallitukset ja julkiset elimet ottavat ihmisten varoja käyttöönsä ja sillä on oikeus tietää, mitä näitä varoja käytetään ja mitä hallitus on velkaa. Kaksi vuotta sitten, kun olin täällä parlamentissa ja työstimme Sixpackia, 27 jäsenvaltiota sopivat siitä, että ne paljastaisivat velkansa. Mutta kun sitten katsotaan yksityiskohtia, monet suuret maat sanovatkin, että emme halukaan tehdä enää, tehdä enää näin. Olemme muuttaneet mieltään. Pienemmät ryhmät tästä parlamentista palauttivat heidät neuvottelupöytään ja sanovat, että niiden ihmisten puolesta, jotka maksavat veroja, teidän täytyy paljastaa, miten varat on käytettä ja missä tulevaisuudessa ongelmia saattaa olla. Eli kiitos siitä, että pienemmät ryhmät ovat edistäneet avoimuutta näissä kysymyksissä. Eh, Kiitoksia. Tässä olivat poliittisten ryhmien edustajat ja seuraavaksi sitten edustajat, jotka puhuvat omissa nimissään. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Gal Peltz puolitoista minuuttia. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, és köszönöm magát a jelentést is, azért is, mert... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää. Tässä on useita kohtia, joissa osoitetaan, että tilastojen välillä on eroja. Ja meidän pitäisi luoda yhteiset ja selkeät säännöt sen suhteen, miten nämä lasketaan, jotta tiedetään, kuinka suuri merkitys eri rahoituslähteillä on. Ja kun katsotaan esimerkiksi jäsenvaltioiden ennusteita, meidän täytyy tietää, mille tilastoille ne pohjautuvat ja miten niitä laaditaan. Komissio on välillä arvioinut myönteisesti, välillä kielteisesti näitä, joskus ne ovat vähän salaisia tietoja. Ja siksi olisi tärkeää, että meillä on käytössä kaikki tilastotiedot kansalliselta tasolta ja myöskin aluetasolta, jotta kaikki tiedot olisivat tuotettavia, vertailukelpoisia ja että niitä voitaisiin saada käyttöön nopeasti. Meidän täytyy saada Euroopan tilinpito mahdollisimman korkealle tasolle avoimuuden ja luotettavuuden osalta, ja joissain jäsenvaltioissa tilanne on taloudellisesti hankala, ja on tärkeää, että kansallisissa tilinpidoissa ja myöskin alue- ja paikallistasolla otetaan huomioon että kaksi kolmasosaa investoinneista tehdään näillä kahdella tasolla. Ikävä kyllä tämä järjestelmä nyt ei ole täydellinen, koska LUTS 2 ja 3 eivät sisällä riittävästi tietoja, joita tarvittaisiin. Mutta mietintö on kuitenkin hyvä. Se vie näitä asioita hyvällä tavalla eteenpäin. Ja tietysti äänestän tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Tuun puolitoista minuuttia. Thank you very much. Um, jut- Kiitokset. Huomenna äänestämme mietinnöstä ja onkin korkea aika äänestää siitä, koska tästä säänneltiin jo 17 vuotta sitten ja Euroopan talous on aina aivan erinäköinen tänään. Me kuvailemme tai meidän pitäisi kuvailla meidän talouskehitystämme ajantasalla olevien tietojen myötä ja siksi tilastotietoja tarvitaan Euroopan politiikan muotoilemiseen ja siksi tätä järjestelmää on, sen on oltava tarkka ja tietojen on oltava ajantasalla. Tietoja on myös kuvailtava avoimemmin. Tässä kuvailemme nyt julkista sektoria. Kansalainen on siis päähyötyjä tästä asetuksesta, koska hän voi saada nyt ajantasaista luotettavaa tietoa omasta alueestaan. Se hyödyttää myös hallintoa jäsenvaltioissa. Usein heidän päätöksentekonsa perustuu nimenomaan tilastotiedoille. Meidän on tuettava metodologisen tutkimuksen kehitystä näin voimme ymmärtää paremmin talouskehitystä omilla alueillamme. Olemme kriisin kourissa, keskustelemme siitä jatkuvasti ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää on ymmärtää, mikä tilanne on. Luotettava tieto mahdollistaa sen, että talouden realiteetteja edustetaan tehokkaammin näitä tietoja ei käytetä pelkästään menneisyyden kuvailemiseen, vaan päätöksentekoon tulevaisuudesta. Ilman näitä tietoja poliitikoilla ei ole mitään äh, käytännön elämän kanssa tekemistä. Siksi tuemme tätä hyvin tärkeää ja ajankohtaista mietintöä. Kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa on menettely ilman puhujalistaa. Ja aika harva on nyt pyytänyt tässä puheenvuoroa. Kaksi nimeä on täällä listalla. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Zaborska. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Minusta oli mielenkiintoista lukea vetoomus, että saataisiin kokonaisvaltaisempi kuva talouden tilan tilasta olen jatkuvasti huomauttanut siitä tosiasiasta, että mikäli tuotetaan pelkästään että tämä johtaa tiettyyn sokeuteen, koska BKT ei heijastu suoraan kotitalouksien elämään. Ja kun tarkastellaan perheitä ja sitä, mitä Nobel-palkinnon saaja totesi, että mitä enemmän, että se määrä aika, joka käytetään kotitalouksissa, heijastuu myöskin maan talouteen, se mitä paljon koti, kotitaloudet kuluttavat maan talouteen. Työllisyys ja varsinkin naisten työllistettävyys ovat tärkeitä seikkoja, ja naisten työllistyminen on lisännyt PKT maissa kuten Ruotsissa, mutta mikäli samanaikaisesti vähennetään vähennetään sitä aikaa, jonka naiset käyttävät lapsista huolehtimiseen. Tämä ei välttämättä lasten hyvinvointia lisää koska, mutta kun äiti menee töihin, kuitenkin maksaa jollekin, joka sitten huolehti lapsista ja siivoja ja kaikkea muuta, joten kyllä tämä kansantaloutta pyörittää silti. Kon, eh, un minuto. Kiitoksia. Ja, ja sitten vielä Paska, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Mielekäs tietojen kerääminen ja kirjaaminen jäsenvaltioiden kansantalouden toimivuudesta – ovat tai muodostaa perusedellytyksen talouden, taloudellisille päätöksille. Eurooppalainen kansainvälinen tilanpitojärjestelmä pyrkii parantamaan tietojen keruuta, tehokkuutta ja avoimuutta siten, että todelliset tosiasiat kentältä heijastuvat tilastoihin. Taloudellinen tilanne pitää voida arvioida realistisesti. Jäsenvaltioiden täytyy siksi antaa luotettavaa, uskottavaa ja vertailukelpoista tilastotietoa yhteisen metodologian avulla, jota harjoitetaan kaikkialla Euroopassa. Siksi on erittäin tärkeää tukea tämän mietinnön peräänkuuluttamaa asiaa, eli sitä, että todellakin jäsenvaltiot toimittaisivat sellaiset tiedot, jotka vastaavat yksinkertaisuuden ja avoimuuden periaatteita. Kollega, hemos terminado. Kiitoksia. Ja keskustelun päätteeksi puheenvuoron ensin saa komission jäsen Potocnik. Komission nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Pari selitystä, koska Bowles mainitsi nämä toimet, joissa Euroopan parlamentti on ollut erityisen aktiivinen. Ja olemme edistyneet erittäin hyvin Sixpackin osalta vastuukysymyksissä ja nämä tiedot on toimitettu talous- ja rahasioiden valiokunnalle, joka on niitä tukenut, ja sitten julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä kerätyt tiedot myöskin institutionalisoidaan, ja sitten on kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia tietoja saatavilla vuonna 2014. Ja sitten Nämä tiedot ovat pakollisia vuodesta 2015 lähtien ja komissio on valmis esittelemään tämän raportin Ekon valiokunnalle pyydettäessä. Myöskin totesitte, että tämä on ehkä vähän tylsä asia. Itse olin monta vuotta Slovenian tilastokeskuksen hallintoneuvostossa ja olen myöskin tehnyt tohtorin väitöskirjani näistä kansallisista tileistä ja olen käsitellyt näitä asioita varmaan useammin kuin kukaan muu täällä. Ja mikään näistä tärkeistä ja keskeisistä päätöksistä ei ole mahdollinen, ellei tehdä paljon tilastotyötä ja hyvin pitkiä meteorologisia keskusteluita. Ja nämä tiedot ovat tilastotietojen raamattu. Eli nyt kun vuodesta 1995 on siirretty vuoteen 2010, niin olemme tehneet hyvin merkittävän päätöksen. Me tuomme ensinnäkin vakautta tilastojärjestelmään, mutta myöskin uusia elementtejä on otettu mukaan, kun meillä on uusia tietoja käytössämme ja uudet ajat. Ehkä se kuulostaa pitkästyttävältä, mutta ilman näitä tilastoja mitään tärkeitä päätöksiä ei voida tehdä. Eli kiitoksia ja nyt sitten komission puolesta odotan, että jatkamme tätä työtä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Vamos a terminar. Kiitoksia. Ja keskustelun päätteeksi vielä esittelijä Bowles. Thank you, President. Um, Commissioner, many thanks. Kiitos puhemies. Kiitoksia myöskin komission puheenvuoroista. Ikävää, että ette pidä, pidä johdatonsan kappaleesta 16. Taloudelliset asiat ovat poikkeus, näin miten sanotaan. Ja IKP e on merkittävä tilastotiedon käyttäjä. Esimerkiksi rahapoliittisen poliittisten operaation yhteydessä tilastotieto on erittäin tärkeää. Tässä tapauksessa me tuimme ajatusta, että EKPn oikeus tulla kuulluksi delegoitujen säädösten osalta pitäisi toteuttaa kaikkien muiden unionin lainsäädäntöaloitteiden osalta. Näin on, ja minun mielestäni tätäkin kohtaa pitäisi, tässäkin suhteessa asiaa pitäisi laajentaa. Vicky Ford ja Sven Kikold mainitsivat, että nämä julkiset vastuukysymykset vastattavat ja entä sitten mandatorinen transmissiokysymys. Haluaisimme varmistaa, että komissio saa velvollisuuden raportoida meille olemassa olevasta tiedosta, joka koskee julkisia ja yksityisiä yhteisöyrityksiä ja tehän kuulitte, mitä ongelma tähän liittyy. Ja annamme teille tehtäväksi myöskin laatia uuden kertomuksen siitä, pitäisikö meidän tehdä enemmänkin asian suhteen. Me tulemme seuraamaan tilannetta erittäin tarkalleen. Kiitoksia myöskin ajantasaistetusta tiedosta ja tiedosta, että asia jo viedään eteenpäin. Te aiemmin totesitte, että EKT 2010 ei voi kestäisi pidempään kuin 15 vuotta ja parhaiten täytyy aktiivisesti toimia tällä välin niin, että peräänkuulutetaan yhä enemmän avoimuutta julkisen sektorin tilinpitoon. Ja teemme jo seuraavaa, hoidamme seuraavaa asiaa, eli tarkastelemme tilastokehyksen toimivuutta ja sitä, kuinka tilastokeskukset voivat toimia puolittamaksi asetus 223, sillä me tämä asiakirja tunnetaan. Sen palautteen osalta, jota olen saanut toistaiseksi, vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot ovat kerran taaskin vastahakoisia avoimuuden lisäämisen suhteen, kun tarkastellaan esimerkiksi sitä, mitä hallitukset julkaiset verkkosivuillaan sitä, että mikä tilanne jäsenvaltiossa valitsee tiettyjen seikkojen osalta. Tämä on huolestuttava. Mutta palatakseni EKT 2010 kiittää sen komissiota ja kollegoita ja toivon, että parlamentti hyväksyi, hyväksyi nyt tämän ensimmäisen käsittelyn sopimuksen tässä asiassa. Kiitoksia ja tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Seuraavaksi esityslistalla on Westlundin mietintö hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutukset